Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu oli kiinnostava ja nyt se on päättynyt ja siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Suullinen kysymys komissiolle. Aiheena harhaanjohtavat yrityshakemistot. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa kysymyksen esittäjän Busutil. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitoksia, puhemies hyvä komission jäsen. Kaksi ja puoli viikkoa sitten esittelin täysistunnolle mietinnön, joka liittyi haranjohtaviin yrityshakemuksiin, ja parlamentin viesti oli selkeä. Meillä on vakavia ongelmia vilpillisten käytänteiden ja yrityshakemistojen kanssa, ja kymmenet tuhannet pienet yritykset vapaaehtoisjärjestöt ja jopa hyväntekeväisyysjärjestöt ovat joutuneet uhriksi näille vilpillisille käytänteille. Meillä pitää olla keskitetty lähestymistapa, jotta voimme lopullisesti saada päätöksen tällaiset petolliset käytänteet. Nyt kaksi ja puoli vuotta myöhemmin, ikävä kyllä, olemme jälleen täällä täysistunnossa ja puhumme samasta aiheesta. On ollut hyvin hidasta kehitystä tässä yrityshakemisto ongelmassa ja tällaista ei voida hyväksyä. Muistuttaisin nyt kollegoille, mistä tässä puhutaan. Eli periaatteessa mitä tähän nyt kuuluu on se, että nämä yrityshakemistot lähettävät kaavakkeen, jossa vain pyydetään, että ihmiset päivittäisivät henkilökohtaisia tietoja tai yrityksen tietoja ja vastineeksi saisi sitten ilmaisen pääsyn yrityshakemistoon. Ja ensinnäkemältä ei huomaa mitään kustannuksia tai mitään maksuja, joita voisi koitua siitä, että täyttää tämän kaavakkeen. Mutta sitten kun tämä kaavake on lähetetty, nämä uhrit saavat kirjeen, jossa vaaditaan tuhannen euron maksua vuodessa kolmen vuoden ajan. Ja jos he eivät maksa, niin sitten nämä yrityshakemistot alkavat kiusata näitä ja ahdistella ihmisiä, soittelevat, uhkailevat oikeustoimilla ja se, että nämä maksut viedään perintään. Ja kaikkein huolestuttavinta on se, että tällaiset laittomat käytänteet tapahtuvat monissa jäsenvaltioissa viranomaisten nenän edessä, jotka tietävät näistä käytänteistä, eivätkä ole ryhtyneet minkäänlaisiin toimiin niiden lopettamiseksi. European City Guide Tendai, EU Business Services, World Business Directory, Expo Guide ja DAD toimivat edelleen täysin vapaasti. Komissio tähän mennessä on sanonut, puhemies, että tällaiset harhaanjohtavat käytänteet ovat EU-lainsäädännön vastaista, mutta se ei kuitenkaan ole tehnyt riittäväksi tämän lopettamiseksi, ja siksi me olemme täällä tänään. Kiitos. Kiitoksia, Busutil. Ja sitten toinen tekijä, Korhola, saa myöskin kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät jäsenet. Valitusten määrä, jotka liittyvät harhanjohtaviin äh, yrityshakemustoihin, osatavat tämän vakava ongelma pienille yrityksille. Tämä aiheuttavat sekä taloudellista vahinkoa ja samalla myöskin häiritsevät pienten toimintaa. Näyttää siltä, että vuonna 2003-2008 oli lähes 14 000 valitusta ja tutkintapyyntöjä, jotka liittyvät tähän asioon. Valituskirjeitä tulee edelleenkin lukuisilta uhreilta. Näihin liittyy ongelma se, että on vaikea selvittää tämän tyyppisiä toimia, ja tämä vie pohjaa sisämarkkinoiden koko toiminnalta. Harhaanjohtavat toimet ovat laittomia, eh, varhainjohtajan vertailevan mainon direktiivin perusteella ja myöskin epäreilujen, epäreilujen kaupan, kaupan käytännön toimien direktiivin pohjalta. Tarvitaan korjauksia, tarvitaan lainsäädännön toimeenpanoa. Valikunta, joka on vastuussa lainsäädännöstä, on äskettäin ottanut tämän asian esille ja pyytänyt niitäkin tämän huomioon tällaiseen petokselliseen toimintaan, näiden eh, yritysten osalta, jotka toimivat Alankomaissa. Vastaukset, jotka on saatu, ovat osoittaneet sen, että jäsenvaltiot ovat enemmänkin kiinnostuneita siitä, mitä niiden omalla alueella tapahtuu. Minun mielestäni ajatellen ongelman rajat ylittävää luonnetta, yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken lainsäädännön toimenpanossa tarvittaisiin, ja se olisi erityisen ratkaiseva, jotta voitaisiin pysäyttää tällaiset petokselliset toimet. Komissio voisi olla itsekin aktiivisempi ja harjoittaa läheisempää yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa rajat ylittävässä lainsäädännön toimeenpanossa käyttäen eurooppalaisia verkkoja, joilla pyritään edistämään jäsenvaltioiden yhteistyötä. Sen sijaan pitäisi myöskin edelleen saada aikaan toimen, sanktioita, jotka koskevat tällaisia toimia eri jäsenvaltioissa, joka saattaisi yrityshakemukset, hakemistoyritykset eh, pois eh, liiketoiminnasta ja niiden toiminnasta rankaistaisiin. On myöskin katsottava uudelleen äh, mainosdirektiivin vaikutusalaa, jotta voitaisiin katsoa, että se katsoa kaikkia äh, liiketoiminnan periaatteita suhteissa yritysten ja kuluttajien välillä. Tällä tavoin kenties useimmat kaikki äh, epäreilut toimenpiteet vähinnäiskaupan alueella voitaisiin kattaa samalla sääntöjen ryhmällä kuin yritysten ja kuluttajien välistä epäsuora, epäoikeudenmukaista, epäreilua toimintaa koskevat määräykset. On tärkeää myöskin puuttua asiaan parantamalla tiedon saatavuutta ja lisäämällä tietoisuutta ja parantamalla valittamismekanismeja. Pyytäisin komission jäsentä vastaamaan kysymykseen, mitkä ovat suurimmat esteet sille, että valtiolliset viranomaiset voimakkaisivat olla mukana rajat ylittävässä lainsäädännön toimeenpanossa ja mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä taisteltaessa tällaisia epäharjoittavia toimia harjoittavia vastaan. Kiitoksia. Sitten komission jäsen Oettinger puhuu seuraavaksi, olkaa hyvä. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Komissio on yhtä mieltä huolista ja kriittisestä analyysistä, jonka Euroopan parlamentti on asiasta tehnyt. On olemassa harhaanjohtavia toimia, joita yrityshakemistot harjoittavat. Lukuisat yritys, yritykset ovat tästä syystä saaneet ongelmia. Te olette teettäneet selvityksen kolme vuotta sitten jo ja saaneet lukuisia tuhansia valituksia ja lähdemme siitä liikkeelle, että tämä on pelkästään jäävuoren huippu. Tuossa on asianosaisten luku, jotka voivat kokea, että heitä on harhaan, saattaisi olla huomattavasti moninkertaisesti suurempi. Kollegani Redding tällä hetkellä kerää itse tietoja, jotta hän vielä kerran voisi saada tiedon siitä, minkä laajuisesta ongelmasta todella on kysymys. Haluan korostaa sitä, että jo nyt direktiivi 114 vuodelta 2006 jo koskee näitä kysymyksiä, joka koskee äh, harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa. Ja samoin myöskin säädökset eri jäsenvaltioissa, jotka liittyvät äh, petoksen toimintaan kieltävät, petoksen toimintaan kieltävät nämä äh, toimet mutta rajat ylittävät toimet ja ovat, nämä ovat hyvin vaikeasti rikosoikeudellisesti tällä hetkellä selvitettäviä tapauksia. On vaikea puuttua rikosoikeuden puitteissa. Kollega Reding aikoo puuttua tähän kysymykseen, pyrkii ratkaisemaan ongelman. Hän tulee vuoden loppuun mennessä esittämään tiedonannon, joka koskee direktiivin toimeenpanon tilannetta, siis direktiivin, joka koskee harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa ja samalla hän myöskin tulee pohtimaan mahdollisuuksia direktiivin työstämisestä ja arvioinnista. Hän pohtii sisällöllisiä uudistuksia ja myöskin sitä, miten katsottaisiin se vaikutuksia ja seurauksia, joita on ollut tällä harhaanjohtavalla toiminnalla. Hän haluaa myöskin, että pyritään samaan aikaan kansallisten viranomaisten, kansallisten viranomaisten yhteistyötä enemmän rajat ylittävissä tapauksissa ja niiden selvittämistä rikosoikeuden puitteissa. Tämä ilmiö, joka on laajenemassa, se, että on harjoittavia yrityshakemistoja, on tarkoitus saada yleisö herkäksi tälle aiheelle, on, ja on tärkeää harjoittaa vahvistettua tiedotustoimintaa tällä alueella. Direktiivi vuodelta 2006 on pantu voimaan kaikissa jäsenvaltioissa. Siitä huolimatta komissio nyt suunniteltua tiedonantoa ennen on jo kääntynyt jäsenvaltioiden puoleen saadakseen tietoa toimeenpanosta ja toimenpineistä, jotta tällainen raportti voitaisiin myöskin saada valmiiksi asiasta. Tarkoitus järjestää myöskin toukokuussa konferenssi, jossa on mukana jäsenvaltioiden viranomaisia ja myöskin eri asianosaisia ryhmiä anteeksi, tämä, tämä konferenssi järjestettiin viime toukokuussa, ja e, tässä pyrittiin nimenomaan selvittämään, minkälaisia ovat ne käytännöt, joita harjoittavat yrityshakemistot ja mitä, mitä merkitsee ne rajat ylittävä luonne. Kysymys on siis saada aikaa, sitä saadaan saman aikaan parempaa järjestelmästä yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten kesken ja myöskin e, kollega Redingin tiedonanto tulee koskemaan tätä vuoden lopulla. Voin vakuuttaa teille, että kun asia teille on kiireellinen, niin se on myös meille yhtä kiireellinen. Siksi haluamme mahdollisimman pikaisesti viedä eteenpäin jatkotoimia. Meidän pitää kuitenkin muodollista syistä pyytää asianosaiset ottamaan asiaan kantaan, asiaan. Ja tärkeää on, että tutkitaan kaikki argumentit ja Samaan aikaan komissio pyrkii edistämään sitä, että voitaisiin välttää rajat ylittäviä harhaanjohtavia käytänteitä, nimenomaan sellaisia, jotka ovat rikosoikeudellisesti relevantteja, ja olemme kiitollisia teidän voimakkaasta tuestanne tässä asiassa. Kiitoksia komission jäsen. Hyvät kollegat, sitten poliittisten ryhmien edustajat. Me olemme jo myöhässä esityslistalla, joten pyytäisin, että noudatatte teille annettua puheaikaa, koska muuten minun täytyy teidät keskeyttää. Meillä on äänestykset vielä ja tänään kollegat lähtevät koteihinsa. Eli ensimmäisen Papa Nikolau EPPstä puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia, rouva puhemies. Tietysti se, mitä sanoitte, voi olla vain samaa mieltä, mutta täytyy myös sanoa, että kreikkalaisia kansalaisia on ihan kiusattu. Minulle on äh, tiedotettu tällaisista harhaanjohtavista käytännöistä ja olen saanut myös vastaavia asiakirjoja. Tässä on esimerkiksi asiakirja, että harhaanjohtava yritys on lähettänyt tämän äh, kaavakkeen täällä äh, ylhäällä lukee, että tämä päivitys olisi maksutonta. Se ihan nimenomaan on tässä lomakkeessa. Ja kansalaiset ovat tämän varmaan nähneet ja sanoneet, että tässä sanottiin, että pitää vain täyttää vähän tietoja. Sitten alhaalla ihan pienellä painettuna on sanottu, että kuten Pusutil jo sanoi, että tästä pitää maksaa tuhat euroa vuodessa. Sitten menee jonkun verran aikaa. Sitten äh, lähetetään tämän yrityksen oikeusosastolta kirje ja sitten vaaditaan 3500 euroa kansalaiselta tältä kansalta, joka puoleeni kääntyi. Sitten tietysti tulevat siihen myös korot ja oikeuskulut, jotka mukaan yrityksellä oli tämän maksun laiminlyönnistä. Oikeuspuitteet ovat hyvä komissio sen, mutta me emme tiedä, että missä määrin tätä direktiiviä on todellakin laitettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tukholman ohjelma sanoo, että näihin teemoihin täytyy puuttua välittömästi. Olemme kansalaistemme puolella. Ymmärrämme heidän jokapäiväisiä huoliaan. Ja tämä täytyy tehdä kansalaisille selväksi, että emme ole liian kaukana heistä, emmekä käsitellä pelkästään suuria eurooppalaisia teemoja, vaan kansalaisten arkipäiväisiä ongelmia. Ja haluamme ratkaista tämän ongelman välittömästi. Kiitoksia. Kiitoksia. V prvom rade treba skonštatovať, že tieto spoločnosti... Kiitoksia. Ensinnäkin nämä yritykset eivät ole pelkästään harhaanjohtavia, vaan myöskin petollisia. Elinkeinoelämä on tärkeää yhteiskunnalle, mutta jos on ihmisiä, jotka valehtelevat ja käyttävät muita ihmisiä ja yrityksiä hyväkseen, rikastuakseen, se on laitonta ja se on petos. Ja täytyy myöskin sanoa, että nämä harhaanjohtavat käytänteet ovat laittomia direktiivin nojalla, joka liittyy harhaanjohtavaan mainostukseen. Mitään uutta lainsäädäntöä ei tarvitse tehdä, meidän täytyy vain keskittyä siihen, että panemme täytäntöön olemassa olevaa lainsäädäntöä. Ongelma on se, että kyse on rajat ylittävästä ongelmasta, ja PK-yritykset tai yksittäiset ihmiset eivät pysty puolustautumaan, tai jos pystyvät, niin se on hyvin kallista, eikä heillä ole mahdollisuutta siihen ryhtyä. Hyvä komission jäsen, voitaisiinko järjestää jonkinlainen kampanja, jossa kaikille tiedotettaisiin tästä kampanjasta? Kiitoksia sitten Haakin, kaksi ja puoli minuuttia. Thank you, eh, madam. Two and a half minutes, is it? Kiitos, arvo, myös kaksi ja puoli minuuttia, niinkö? Komission jäsen, Moni viime vuosina aikana olen tavannut niin monisia irlantilaisia kansalaisia, jotka ovat olleet tässä uhreina harhaanjohtavissa yritysakatemiassa. Esimerkiksi koulun sihteeri, joka maksoi yli 2000 euroa koska koululla ei ollut varaa maksaa. Ja hän tunsi vastuunsa, koska hän allekirjoitti tämän lomakkeen. Ja hän tunsi itsensä tyhmäksi. Hän ajatteli, että ei kukaan voi olla niin tyhmä kuin tehdä sen, mitä hän teki. Eikä tietenkään ymmärtänyt, että tämä tapahtuu koko ajan ihmisille. Tapasin vanhemman naisen, jonka äh, aviomies oli taksikuljettaja. Hän sai sen lomakkeen, siinä oli virheitä. Hän vain ajatteli, että hän korjasi virheet, lähti takaisin ja tietysti sitten kahden vuoden ajan hän sai näitä uhkauskirjeitä. Ja äh, hän oli kauhistunut kirjeistä siinä mielessä, että hän pelkäsi edes avata niitä, kun ne tulivat ovelle. Minä en voinut sanoa hänelle, älä maksa rahaa. Voin vain sanoa, että jos minä olisin sinun asemassasi, niin en maksaisi. Ja se oli paras neuvo, jonka pystyin antamaan. Monia muita esimerkkejä on, ja tiedän, että olette kuulleet niistä. Totuus on se, että kansalaiset odottavat suojelua Euroopan lainsäädännöltä. Eivätkä he voi ymmärtää, että Euroopan lainsäädäntö ei heitä suojelisi tällaisella tavalla. Tässä on epäselvyyttä. Kuten sanoin, kerron kansalaisille, että uskon, että olette suojelut, mutta en voi taata sitä. Ja ymmärtämykseni mukaan yksi näistä yrityksistä esimerkiksi tuomityynnillä alueella Espanjassa, mutta seuraus oli se, että se muutti toiselle alueelle ja jatkoi työtä. Ja yksi asioista, joka kansalaisia koskee, on se, että he eivät ole varmoja siitä, että miten oikeusjärjestykset toimivat eri maissa he ajattelevat, että omassa jäsenvaltiossa ovat suojeltuja, mutta eivät ole varmoja, että mitä toisessa jäsenvaltiossa tapahtuu. Ja tietysti samaan tapaan, jos nämä yritykset muuttavat EUn ulkopuolelle, niin niillä on sitten huolena heitä. Eli on hyvä tietää, että komissio jakaa huolemme ja että hän yrittää saada aikaan yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, että tarkastellaan rajat ylittäviä tapauksia ja yritetään informoida yrityksiä ja kansalaisia. Sanotaan, että asia on kiireellinen, mutta se on ollut kiireellinen jo hyvin pitkän aikaa. Kansalaiset näkevät monia alueita, joissa EU-lainsäädäntö myötä vaikuttaa heidän elämänsä, eivätkä he silti voi ymmärtää, että miksi he eivät saa suojelua vilpillisiltä yrityksiltä, joten pyytäisin komission jäsen, eh, ymmärtäkää se, että sana kirjallinen tarkoittaa nyt. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Ja seuraavaksi EKR-ryhmästä Stevenson yksi minuutti. Kiitos. Puhemies, olen täysin yhtä mieltä siitä, mitä Rova Harkin juuri sanoi. Minun vaalipiirissäni Skotlannissa iäkkäämmät ihmiset, joilla on pieniä bed and breakfast ravintoloita tai joilla on lom, jotka vuokraavat lomamykkejä, he joutuvat näiden rikollisten toimien uhreiksi. He antavat osoitteensa tällaiseen luetteloon, sitten saavat laskun, joka on tuhat euroa. Nämä ovat iäkkäämpiä ihmisiä, he pelkäävät, kun he saavat tällaisia uhkauskirjeitä siitä, että, jotka lähettävät mukaan näiden yritysten oikeudelliset edustajat. Tämä on rajat ylittävää rikollista toimintaa. Nämä yritykset pel- hämäävät, eh, niitä täytyy, täytyy selvittää, niitä täytyy astaa syytteeseen, täytyy suojella Euroopan unionin kansalaisia. Jos joku niistä ottaa yhteyttä minuun, jos joku minun vaalipiirissäni ottaa asiasta yhdessä, pyydän heitä, että jatkuva kirjeenvaihto lähetetään minulle ja silloin se yritysten painostus loppuu, mutta tälle asialle todellakin on tehtävä jotakin. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Taylor, vihreistä yksi minuutti, olkaa hyvä. I thank you. Kiitoksia, puhemies. Tätä esitystä tarvitaan kipeästi, vaikka meillä on 2006 vuodelta direktiivi, mutta se nyt ei toimi niin hyvin kuin sen pitäisi. Yritykset, joista on kuultu, on olemassa ainoastaan siksi, että huijaavat viattomia järjestöjä. Ja mielestäni tämä on erityisen törkeää, kun ne vahingoittavat yhteisön yrityksiä, joilla on usein pieni budjetti. Ja he käyttävät kiusaustaktiikkaa ja kiristystä. He, näyt- he esittelevät katteettomia lupauksia ihmisille, mutta viestimme täytyy olla se, että jos jokin näyttää liian hyvältä ollakseen totta, totta niin todennäköisesti se, on, sitä onkin. Nämä yritykset ovat kuin haita ja ne on pysäytettävä. Me pidämme hyvänä tätä päätösausamaa tämän oikea-aikaan, niin me tuemme sitä, koska siinä pyydetään, että komissio vaatii jäsenvaltioilta, että ne riittävällä tavalla panevat täytäntöön direktiiviä. Kiitos. Clark, από την Ευρώπη Ελευθερίας Δημοκρατίας για... Kiitoksia. Ja sitten Clark, yksi minuutti eft ryhmän puolesta, olkaa hyvä. I know the European City Guide best. And in spite of attempts to close... European City Guidein tunnen parhaiten ja sen sijaan, että se oli suljettu, sen toiminta jatkuu. 2008 UKssa tuli voimaan asiaa käsittelevä säädös. Ja se kielsi pienen printin käyttämisen, jotta sillä äh, peitettäisiin todelliset kustannukset, joten nyt UK-yrityksiä vastaan voidaan lähteä toimenpiteisiin, mutta tässä on yksi taka-askel. Tämä säädös ei koske sitä, että voidaan puuttua ulkopuolelta tuleviin yrityksiin, eli ongelma jatkuu ja minä jatkan myös näiden valitusten tekemistä. Vaikka he voivat toimia ähm, maani ulkopuolella, miksi minun hallitus ei voi puuttua asiaan? vastaus on tässä eh, rajat ylittävässä EU:ssa, joka on ihan hyödytön. Tämä vapaus tarjota vapauksia tarjoaa hyvän eh, suojan tälle eh, traumatisoiville petosyrityksille. Kiitoksia. Seuraavaksi muut puhujat. Ja ensimmäisenä Boulan, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Tilanne voidaan vetää yhteen tästä asiasta lukemilla. 400 vetoomusta parlamenttiin tullut tähän mennessä 50 000 pk-yritystä, järjestöä ovat tässä mukana ja niitä on ahdisteltu maksamaan. Yleensä maksu on 1000 euroa vuodessa, kuten Busutil totesi, ja nämä luvut heistävät vain osittain näiden uhrien kärsimystä. Nämä ihmiset ottavat jo riskejä, kun he käynnistävät yrityksen ja joutuvat toimimaan vaikeassa ympäristössä. Sitten on talouskriisi, epävarmuutta tulevaisuudesta. Meidän ei pitäisi enää panna heitä kärsimään tällaisista petoksellisista käytänteistä. Ja monia ehdotuksia on esitetty. Ensinnäkin me voisimme ottaa kiinni nämä huijarit, jotka heikentävät talouttamme. Ja siksi olisi hyvä, että uudistettaisiin direktiiviä, joka liittyy harhaanjohtavaan mainontaan tätä työtä pitäisi vauhdittaa ja ottaa huomioon, miten nämä huijaukset ovat kehittyneet ja hienostuneet. Meidän pitäisi luoda näistä yrityksistä musta lista, jota käytettäisiin naming and shamin toiminnassa ja kansallisten viranomaisten kanssa voisimme torjua näitä käytänteitä ja tämä olisi yksinkertainen ja tehokas väline ennaltaehkäisyyn. Meidän pitää myöskin rangaista raskaasti näitä rikollisia sakot ja rangaistukset ovat usein pienempiä kuin kerätyt, petoksella kerätyt rahat. Jäsenvaltioiden pitäisi olla näissä asioissa paljon tiukempia. Kiitoksia ja sitten Gebhard, yksi minuutti. Kiitos herra komission jäsen. Euroopan komissio on huolissaan ja yhtä huolissaan kuin Euroopan parlamenttikin. Tämä on todella kaunista, mutta olemme vuosia odottaneet sitä, että komissio ryhtyisi lopultakin toimiin ja jotakin saataisiin liikkeelle. Meillä on ollut herra Bussutilin mietintö sisämarkkinavaliokuntaan viime vaalikaudella jatkuvasti kiinnittänyt huomiota tähän asiaan ja pyytänyt tekemään jotakin, jotta ihmisiä voitaisiin todella auttaa. Ja edelleenkin ongelma on olemassa. Ihmiset odottavat sitä, että saavat apua. Monet jo yritykset, jotka ovat mu- to- toimivat eh, vapaaehtoispohjalta, heillä ei ole varaa maksaa näitä laskuja. Viime viikolla viimeksi sain kirje, jossa minulta kysyttiin, miten, minu, miten minä voin puolustautua tätä tuota vastaan. Ei minulla ole rahaa ottaa asianajajaa, jotta voisin ryhtyä toimiin. Meidän pitää todellakin saada aikaan tehokkaita välineitä, joilla kansalaiset voidaan vapauttaa tällaisista toimista. Kiitoksia. Te noudatitte puheaikaa. Sitten Stiile yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Nämä huijaukset, jotka liittyvät lähinnä pk-yritykseen ja joissa käytetään usein Eurooppaa hyväksi, Nämä huijaukset eivät vahingoita ainoastaan pk-yrityksiä, joita uhkaillaan ja kiusataan maksamaan näitä laskuja, vaikka nämä ihmiset luulevat, että ne palvelut olivat ilmaisia. Meidän pitää ryhtyä tiukoihin toimiin näiden ihmisten auttamiseksi. Komissiohan on todennut, että pitäisi ajatella pienellä tasolla think small. Ja kuten kollegat ovat sanoneet, jo monien vuosien ajan tästä on puhuttu, mutta mitään suoraa toimintaa ei kuitenkaan ole toteutettu. Miksei? Olemme kuunnelleet tutkimuksista ja tietojen keräämisistä, sidosryhmien kokouksista. Me tarvitsemme nyt toimintaa, emmekä sanoja. Ja jos me sanomme, että me odottelemme tämän vuoden loppuun ja sitten vielä pari vuotta, se on liian vähän ja liian myöhään. Meidän täytyy toimia nyt. Ja koska nämä huijaukset ovat EU-laajuisia ja rajat ylittäviä, voisiko komissio miettiä jonkinlaista laillista apua, jolla autettaisiin pk-yrityksiä ja puututtaisiin näihin huijauksiin? Tällaiset huijaukset tulevat jatkumaan, kunnes komissio ryhtyy tiukkoihin toimiin. Kiitoksia. Ja sitten Prendergast yksi minuutti. Kiitos komission. Euroopan parlamentti on sanonut satoja vetomuskeleita pieniltä yrityksiltä kautta EUn, jotka kertovat tulleensa näiden toimien uhreiksi ja kertovat näistä järkyttävistä maksoista. Tämä johtaa siihen, että nämä yritykset ovat vakaviin taloudellisiin ongelmiin. Usein uhrit eivät pysty ryhtymään tehokkaisiin oikeustoimiin näitä yrityksiä vastaan. Nämä yritykset ovat uhreja toimille, joita harjoittavat yritykset, jotka toimipaikka on toisissa EU-valtioissa. Usein uhrit eivät tiedä, mikä on tällaisten sopimusten laillinen asema toisessa valtiossa valitsee epävarmuutta. Komissio on selkeästi sanonut, että direktiivi, joka koskee harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa, sulkee pois tällaisen yrityshakemistoyritysten toiminnan. Tällä tavoin Kuitenkin jäsenvaltioiden pitäisi ryhtyä toimiin, jotta selvitettäisiin, suojellaanko kansalaisia tasavertaisesti kaikkialla Euroopan unionissa. Se, että direktiivi on siirtynyt lainsäädäntöön jäsenvaltioissa, ei suinkaan merkitse sitä, että toimijat ovat kattavia tai vastaavat toisiaan. Kirja Kiitoksia. Sitten Rapti, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Nämä petolliset käytänteet Meidän täytyy miettiä, millainen ulospääsy tästä tilanteesta on. Direktiivissä on puutteita ja myöskin asetus, jossa käsitellään jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Ja tässä on nyt kaksi puutetta. Silloin, kun saa parlamentin tuen, teidän pitää toimia ja toimia nopeasti, koska aika on rahaa. Ja kollegat ovat jo todenneet, että ainakin kolme vuotta on jo kulunut. Kolme vuotta, joiden aikana nämä henkilöt ja nämä huijarit, kuten monet ovat sanoneet, olen samaa mieltä, he huijaavat pk-yrityksiä, jotka ovat kuitenkin EUn talouden selkäranka. Eli toimikaa ja toimikaa nopeasti. Kiitoksia. Tekin noudatitte puheaikaa. Ja sitten vielä Tarabella yksi minuutti. Komission jäsenet kollegat, on todellakin erittäin tärkeää, onko tämä direktiivi, jossa viitataan harhaanjohtava mainontaan, onko sitä pantu täytäntöön jäsenvaltioissa. Meidän täytyy katsoa myöskin muita tärkeitä elementtejä näissä ongelmissa, jotka voivat liittyä muun tyyppisiin rajat ylittäviin huijauksiin. Ensinnäkin tiedot, joita pitää toimittaa komissiosta kuluttajille ja jäsenvaltioille – hyvin useat kansalaiset ovat joutuneet huijauksen uhreiksi. Ja pitäisi ryhtyä joukkokanteisiin näissä kysymyksissä. Tätäkin on odotettu jo vuosikausia. Ja nyt keskustellaan tämän asetuksen muuttamisesta, ja siinäkin voisi olla uusia sääntöjä, jotka liittyvät näihin huijauksiin. Eli komission jäsen, me odottelemme teiltä konkreettisia ja nopeita toimia tässä asiassa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi menet menettely ilman puhujalistaa. Täällä on paljon puheenvuoropyyntöjä. Kaikki kollegat eivät saa puheenvuoroa, koska meillä ei ole aikaa. Eli viisi henkeä saa puheenvuoron, erityisesti ne, jotka vielä eivät ole käyttäneet puheenvuoroa. Kelly, yksi minuutti. Uh, the position is exactly as colleagues have pointed out. Minun kantani, niin kuin kollegat ovat ottaneet esille, tunnen tämän oman vaalipiiristäni erityisesti Korkissa, jossa yritys European City Guide-niminen on ollut vilpillisesti toimimassa yritysten kanssa kaikkialla. Huolimatta siitä, että ymmärrän, että sitä Katalonian korkein, korkea oikeusistuin vaati sitä lopettamaan toimintansa. UK Belgiassa siis on myös ollut sitä vastaan oikeus eh, tai oikeuden tuomioita. Se ei kuitenkaan ole lopettanut, joten on tärkeää tehdä, että tehdään kaksi asiaa. Nostetaan tietoisuutta yritysten keskuudessa kautta Euroopan, jotta ovat hyvin valppaita, eivätkä joudu ansaan. Eh, ja toiseksi meidän täytyy saada aikaan lainsäädäntöä, joka varmistaa, että kun mennään oikeuteen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 yritysten toiminnan tarjoavat tällaisia profiilien ajantasastamia ja vaativat suuria summia rahaa tästä. Ne ovat rajat ylittäviä toimia tai niitä ohjataan kolmansista maista. Me tarvitsemme selkeää Euroopan laajuisia ratkaisuja ja tämä merkitsee sitä, että Euroopan komission ja täytyy myöskin olla edelleen aktiivinen. Minä olen pyrkinyt antamaan useita ratkaisuja. Tärkeää olisi kuitenkin, että komission tulisi asettaa nämä toimet mustalle listalle asiaa vastaavan direktiivin mukaisesti. Ei vaan pelkästään tiukkoja lainsäädännöllisiä ratkaisuja, mutta nyt vaaditaan sitä, että pitää noudattaa nopeaa fast track menettelyä. Tämä on tärkeä asia, joka voi olla kallis ja Europolkin pitäisi ottaa toimiin mukaan. Enää leptoa parakalla. Kiitoksia sitten Sanflova yksi minuutti. Eh, nekalé praktiky některých tzv. katalogových firm... Kiitoksia. Harhaanjohtavat käytänteet näissä asioissa ovat edelleen vakava ongelma. Näissä kirjataan lakia ja luotetaan siihen, että lakia sovelletaan heikosti. Monet tahot eivät mene tuomioistuimiin, mutta olemme kuulleet myöskin älyttömistä tuomioista, jotka liittyvät menettelyihin ja muihin säännöksiin. Ja nämä huijarit luottavat myöskin siihen, että eri tahot eivät tiedä näistä asioista riittävästi ja että siellä on liian vähän halua puuttua näihin asioihin. Näin ollen tällaisesta käyttäytymisestä ei rangaista ja nämä huijarit ovat paremmin suojattuja kuin uhrit. Eli miten jäsenvaltiot voivat käsitellä tätä ongelmaa? Miten direktiiviä on sovellettu liittyen harhaanjohtavaan mainontaan? Tätä ongelmaa ei voida ratkaista, ellei jäsenvaltiot ole aktiivisesti mukana. Muuten näitä vetomuksia tulee vain yhä lisää. Kiitoksia. Sitten Schwab, yksi minuutti. Hyvä puhemies. Kansapuolinen ryhmä tukee painokkaasti sitä, että pienet ja yritykset lopultakin vapautetaan tästä maanvaivasta, jota, jonka muodostavat nämä yritysluettelot ja jotka johtavat siihen, että lähdetään kaikkemaan laskuja, joista ei saa syntyä mitään seurauksia kuitenkaan. Direktiivi vuodelta 2006 tarjoaa oikeusperustan, mutta näyttää siltä, että sen soveltaminen ei ole oikein onnistunut joissakin jäsenvaltioissa. Siksi toivon, että komissio niissä maissa, joissa ongelma on erityisen vakava, ja että jäsenvaltiot ajattelevat nimenomaan toimien rajat ylittävää luonnetta, että näissä jäsenvaltioissa tartuttaisiin asian ongelman juureen, jotta saataisiin mahdollisimman pikainen ratkaisu. Minusta ei ole hyödytä mitään, että nyt vain puhutaan laajalti asiasta, koska selvästi on havaittavissa, että ongelma keskittyy tiettyihin jäsenvaltioihin. anuarele profesionale reprezintă una dintre cele mai utilizate. Kiitoksia puhemies. Yrityshakemistot ovat hyödyllisiä hakemistoja, kun halutaan tietää, millaista tarjontaa on jollain tietyllä alalla. Ja niillä on paljon arvovaltaa, joten ne ovat uskottavia kuluttajien keskuudessa Euroopassa. Yrityshakemistot, jotka toimivat vilpillisesti, tuottavat haittaa kansalaisille ja nämä käytänteet voitaisiin saada päätökseen soveltamalla oikealla tavalla direktiivejä, joka liittyy harhaanjohtavaan ja vertailevaan mainontaan. Ikävä kyllä kaikki jäsenvaltiot eivät ole siirtäneet tätä lainsäädäntöön ja kaikki uhrit eivät saa korvauksia näistä tapauksista. Direktiivi uudistettaessa voitaisiin luoda välineitä, joilla voitaisiin torjua tätä ilmiötä ja myöskin meidän pitäisi täydentää yhteisön lainsäädäntöä erityissäädöksillä, joilla voitaisiin rajoittaa näiden hakemistojen toimintaa. Uhreilla pitäisi olla mahdollisuus ottaa suoraan yhteys tuomioistuimeen. Kiitoksia. Ja sitten vielä viimeinen puhuja. Anteeksi, en nähnyt, että tulitte pyytänyt jonkin aikaa puheenvuoron. Hafner, olkaa hyvä. Ja, Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Rouva puhemies, komissiosin kollegat, minusta näyttää siltä, että tämä on eurooppalainen ongelma eri maita se koskee ja monet tuntevat äh, tapauksia monista maista. Minulla itselläni on kasatalaisia tapauksia ja Ongelma on se, että tästä on keskusteltu jo monta kertaa. Meillä on asia koskeva direktiivi 2008. Vetomusvaliokunnassa keskustelimme asiasta, sitä käsiteltiin niin täysistunnossa ja ongelma on edelleen olemassa. Se on mieluumminkin kärjistynyt. Sen vuoksi, herra Oettinger, olen kuullut sen, mitä sanoitte alussa. Minulla on se vaikutelma, että että ongelma on tullut teille uusi komissio, niin sen teillä on ehkä myös uusi mahdollisuus ryhtyä toimiin. Haluaisin pyytää teitä, ottakaa ongelma vakavasti. Se ehkä näyttää pieneltä ongelmalta, mutta se on taloudellisesti vakava. Se koskee kaikkia pieniä, keskisuuria, suuria, perheyrityksiä, muita yrityksiä. Ne ovat taloutemme selkäranka, ja jos ei onnistu se, että asia hoidetaan kaikissa jäsenvaltioissa ja että saadaan direktiivi transponoitua kaikkialla, kaikissa jäsenvaltioissa, niin siitä tulee yhä suurempia vahinkoja. Kiitoksia. Tähän päättyvät kollegoiden puheenvuorot ja lopuksi puhuu vielä komission jäsen Oettinger, olkaa hyvä. Rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat edustajat. Olen kiitollinen laajasta ja yhtenäisestä kantojen kuvauksesta jonka asiasta kiinnostuneet läsnä olevat edustajat ovat täällä tarjonneet. Te rohkaisette komission sen Redingiä vuoden loppuun mennessä esittämään kattavan tiedonannon voimassa olevan unionin ja kansallisen lainsäädännön heikoista ja vahvoista puolista ja samalla myöskin rohkaisette häntä siinä, että uudistetaan direktiiviä. Meillä on siis direktiivi vuodelta 2006 ja se on pantu toimeen jäsenvaltioissa. Ei siis ole olemassa toimeenpano-ongelmaa, siirtämisen ongelmaa kansalliseen lainsäädäntöön, mutta ensinnäkin rajat ylittävissä tapauksissa ei aina ole optimaalista yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten kesken. Monissa tapauksissa ei tapahtu käytännössä katsoen mitään. Ja sitten on ongelma, joka liittyy rikosoikeudelliseen toimeenpanoon. Ja rikosoikeuteen liittyvät kysymykset ovat jäsenvaltioiden tehtävä sekä siinä, että selvitetään, mikä rikos on, että myös siinä, että mikä on rangaistus ja se, että pyritään saamaan tekijät oikeuden eteen. Direktiivi vuodelta 2006 kattaa epäreilut äh, kaupan käytännöt ja koskee yrityksiä ja kuluttajia, mutta se ei koske toimia yritysten kesken. Se siis ensisijaisesti suojelee yksityistä kansalaista näitä petollisia, näiltä petollisilta yrityksiltä, eikä suinkaan asetta kansalaista yksityisyrittäjää yrittäjänä näiden petollisten yrittäjien vastapuoleksi. Mutta se, että direktiiviä laajennettaisiin, että sen soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan myöskin yritysten välistä liiketoimintaa, tuo asia oli se, jota suurin osa jäsenvaltioista direktiiviä hyväksyttäessä eivät halunneet. direktiivin kautta pyrittiin nimenomaan keskittymään pelkästään petoksen harjoittajien ja yksityisten kansalaisten välisiin suhteisiin ja ulkopuolelle, tämän ulkopuolelle suljettiin yritykset. Se, että tätä nyt valitetaan, se on hiukan outoa, kun ajatellaan sitä, että aikoinaan tätä todellakaan ei haluttu tätä direktiiviä säädettäessä. Tuolloin direktiiviä pidettiin hyvin kunnianhimoisena eurooppalaisena projektina. se, että ylipäätään sanottiin, että ei olisi tullut mitään direktiiviä, jos komissio tuolloin olisi pitänyt kiinni siitä, että olisi tapahtunut direktiivin vaikutusalan laajentaminen myöskin yritysten välisiin tilanteisiin. Mutta ehkä nyt näiden konkreettisten esimerkkien ansiosta ja komission keräämien tietojen osalta, jotka koskevat väärinkäytöksiä, on mahdollista laajentaa direktiivissä, joka on tarkoitus uudistaa ensi vuonna harjoittaa tämä laajentaminen, harjoittaa tällaista vaikutusalan laajentamista. Lopuksi on jäsenvaltioita, joissa myöskin petoksentekijän ja kansalaisen välinen suhde on materiaalioikeuden ja rikosoikeuden puitteissa hoidettu esimerkillisesti, esimerkiksi Belgiassa, Ranskassa ja Itävallassa. Sitten on sellaisia jäsenvaltioita, joissa juuri tämä asia ei ole riittävällä tavalla säädetty kansallisessa lainsäädännössä. Katsotaanpa sitten, mitä vuoden kuluttua tapahtuu. Ovatko jäsenvaltiot silloin valmiita suojelemaan myöskin kansalaisia yrittäjinä? Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... Kiitoksia komission jäsen. Hyvät kollegat, olen saanut päätöslausumaesityksen tämän keskustelun päätteeksi ja äänestys toimitetaan tänään puolelta päivin. Keskustelu päättyy.